Good afternoon, my Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Meitä on kovin harvalukuinen pai- no, joukko vain paikalla, mutta teidän kannattaneen siitä huolimatta nyt aloittaa. Virallisiin kohtaan yksi esitysestalla esityslistan hyväksymisen. Siihen ei ole huomautettavaa. Puheenjohtajan ilmoitukset sitten seuraavana. Kaikki tulkkauskielet ovat käytössä. Kokous lähetetään myöskin internetin välityksellä ulkomaailman ryhmän valokuva. Siitä toteaisin, että tämä on viimeinen ympäristövaliokunnan kokous ennen vaaleja. Sen vuoksi kaikkia jäseniä pyydetään ryhmän kuvaan, joka otetaan 31. päivä maaliskuuta äänestysten jälkeen 12 paikkeilla 3.50 salissa, eli tässä samaisessa salissa, jossa nyt olemme. Kaikki jäsenet ja varajäsenet pyydetään mukaan tuon ryhmäkuvaan. Puoli seitsemältä sitten Brysselissä pohjakerroksessa jäsenten ravintolassa järjestetään iltatilaisuus sekä henkilökunta että jäsenet on kutsuttu paikalle. Seuraavaksi sitten pöytäkirjojen hyväksyminen edellisestä kokouksesta 23-25. kesäkuuta 2008, 21.–22. tammikuuta tänä vuonna, 9-11. helmikuuta, 16. ja 17. helmikuuta sekä 16. maiskuuta kokousten pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi, ellei kukaan esitä vastalauseita ennen tämän kokouksen päättymistä. Tämän päivän kokouksen pöytäkirjat puolestaan, siis tämän ja huomisen pöytäkirjat, jaetaan kaikille valiokunnan jäsenille ja ne katsotaan hyväksytyiksi normaalimenettelyiden mukaisesti myöhemmässä vaiheessa. Kohta neljä esitystellä liittyy elinsiirtoa varten tarjokoitettujen ihmiselinten laatu- ja turvallisuusvaatimuksiin ja haluaisinkin avata keskustelun siten, että annan puheenvuoron ensin esittelijälle Frida Brebolsille. Hän saa nyt saman tien puheenvuoron. Olkaa hyvä. Dank u voorzitter. Um, bedankt. Kiitos puheenjohtaja. Erityisesti kiittäisin siitä, että otitte asian estyslistalle, vaikka kyseessä onkin viimeinen kokouksemme on hyvin tärkeää, että saisimme ensimmäisen keskustelun läpikäytyä, vaikka meitä ei täällä kovin monta olekaan, mutta onneksi oikeat henkilöt ovat paikalla. Olen varma, että tämä kiinnostaa kaikkia läsnäolijoita. Elinsiirrot, elinten luovutus on kehittynyt pitkälle Euroopan unionissa – Noin kymmenen vuotta sitten Euroopan unioni hyväksyessään Amsterdamin sopimuksen sai toimivallan ryhtyä toimenpiteisiin liittyen elimiin, kudoksiin ja vereen. Ensimmäinen direktiivi oli juuri verestä ja kudoksista – tässä asiassa päästiin nopeasti eteenpäin ja sitten vuosina 2003 ja 2004 todella hyväksyttiin aihepiiriin liittyviä direktiivejä. Elinten osalta tehtiin sellainen päätös, että sitä asiaa edistettäisiin vähän eri teitä ja siksi se onkin ollut aikaa vievempää. Elinten siirto ja elinten luovuttaminen on hyvin monimutkainen ja hyvin herkkäluontoinen asia ja näkemyseroja on paljon jäsenvaltioiden välillä. Ja tämä voi johtua, johtaa myös siihen, että tämä on aikaan vievää työtä. Euroopan parlamentti ja useat tämän valiokunnan jäsenet, kun tämähän on kansanterveyttä käsittelevä valiokunta, vetosi komissioon, että voitaisiin esittää yhteisiksi säännöiksi jonkinlaisia tekstejä, jotta voitaisiin edistää yhteistyötä. Ja siksi olimme hyvin tyytyväisiä, että 2007 toukokuussa saimme komissiolta tiedonannon aiheesta. Siinä oli kolme päätavoitetta. Ensinnäkin, että lainsäädäntöinstrumentti pitäisi laatia. Toinen oli toimintasuunnitelma yhteistyön tiivistämiselle – ja hyvien menetelmien jakamiselle jäsenvaltion välillä. Ja kolmanneksi sitten pitäisi kehittää toimenpiteitä, jotta voidaan estää laiton elinkauppa. Ja puheenjohtaja, olemme tehneet kovaa työtä tässä valiokunnassa valmistellessamme omaa vastinettamme tähän komission tiedonantoon. Sehän hyväksyttiin 22.4. viime vuonna. Herra Adamu oli silloin esittelijänä ja hän teki erittäin hyvää työtä päätöslauselmaluennosta laatiessaan. Päätöslauselmassa haluaisin muistuttaa sen punaisesta langasta. Me halusimme löytää vastauksia haasteille, jotka liittyvät siihen, että saisimme turvallisesti lisää elinten luovuttajia unioniin. Nimittäin elimet pelastavat useita ihmishenkiä päivittäin, mutta näitä elimiä ei saada tarpeeksi ja siksi satoja ihmisiä kuolee elinsiirtolistoilla vuosittain. Ja haluamme korostaa, että Euroopan unionilla voi olla hyvin merkittävä asema elinten luovutuksen ja elinsiirtojen yhteydessä. Viime vuonna esitettiin toimintasuunnitelma ja direktiiviehdotus 3.12. ennen kuin se julkaistiin. Saimme tietoa komissiolta ja kävimme illalliskeskustelun aiheesta ja olimme hyvin tyytyväisiä kuullessamme, että komissio oli ensinäkemältä sitä mieltä, että se ottaa omaan esityksensä useita parlamentin kommentteja huomioon. Sitten joulukuun lopussa minut nimet, nimettiin esittelijäksi tässä aiheessa ja sit, niinpä sain toisen mahdollisuuden keskustella komission ehdotuksesta useiden toimijoiden ja hallitusten edustajien kanssa, viranomaisten, lääkäreiden sekä eh, eri eh, liikeyritysten edustajien kanssa. Ja reaktiot tähän aihepiiriin olivat aika myönteisiä. Ja nyt on katsottava vähän yksityiskohtaisemmin näitä ehdotuksia, selvitettävä muutamia asioita ja parannettava tekstejä edelleen. Ehkä voisin vielä mainita sen verran puheenjohtaja, että on mielestäni harmillista ja kollegat ovat samaa mieltä varmasti siitä, että meillä ei ole riittävästi aikaa saada päätökseen tätä päätöksentekoprosessia ennen Euroopan vaaleja. Olemme nimenneet esittelijän direktiivin osalta, mutta emme toimintasuunnitelmaan, ja se on mielestäni huono asia, koska asia tullaan sitten käsittelemään vasta seuraavalla Euroopan parlamentin toimikaudella. Kuitenkin molemmat esitykset liittyvät kiinteästi toisiinsa. Siksi on epäonnistunutta, että me voin niistä yhtä aikaa keskustella, mutta tämä on kuitenkin nyt todellisuutta ja sen kanssa on elettävä. Ja olemme päättäneet, että me emme aio esittää mietintöluonnosta, vaan pidämme tällaisen suuntaan antavan keskustelun ensinnäkin valiokunnassa valmistellaksemme aihetta. Siksi olemme työasiakirjan, olen laatinut työasiakirjan asiasta ja toivottavasti tällä pääsemme rakentavan keskustelun alkuun. Toivottavasti kaikki ovat ehtineet lukea sen. Se on käännetty kaikille kielille, enkä aio sitä teille lukea siksi sanasta sanaan. Mutta haluaisin ehkä sanoa kuitenkin, että olen tyytyväinen siihen, että tässä lähestytään asiaa hyvin laaja-alaisesti ja halutaan varmistaa, että jo elinten laatu ja turvallisuus on toivottavalla tasolla, niin on toimittava samantyyppisesti eri jäsenvaltioissa ja sitten on annettava myös toimivaltaisille viranomaisille jäsenvaltioissa mahdollisuutta kehittää lihaa luiden ympärille tämän toimintasuunnitelman puitteissa. Muutamia asioita, jotka vaatisivat ehkä vielä hiukan selvennystä punt eh, denk ik dat een heel belangrijk is. Eh, Ensimmäinen näistä aiheista on erittäin tärkeä seikka. Meidän täytyy varmistaa riittävä joustavuus päätösauselman tekstissä, koska joustavuus on äärimmäisen tarpeellista. Joissakin osin ehdotusta tarvittaisi ehkä korjaamista sen vuoksi. ensinnäkin kun tarkastetaan kansallisia laatuohjelmia ja toisaalta liitteet. Liitteet ovat erittäin yksityiskohtaisia tällä hetkellä vielä. On hienoa havaita, että komitologian menettelyä ei sovelleta liitteisiin, vaan liitteitä voidaan ajantasaistaa myöhemmin ilman komitologiaa mikäli havaitaan, että edistys ja lääketieteellinen näyttö edellyttävät muutoksia liitteisiin. Liitteessä on mukana luettelo toimista, jotka ovat tarpeellisia antamaan tarvittavaa tietoa ja välineitä lääkäreiden käyttöön sen suhteen, onko elin sovelias luovutettavaksi vai ei. Jotkut ihmiset ovat ilmaisseet huolensa asiasta. Jotkut ovat huolissaan siitä, että tässä on aivan liian paljon byrokratiaa tässä kohdin, mutta ehkä komissio voi kertoa tästä hieman enemmän omista näkemyksistään liitteen suhteen. Toinen seikka nähdäkseni on niin ikään tärkeä, nimittäin suhde kansallisten viranomaisten ja toisaalta eurooppalaisten tietoa vaihtavien elinten välillä. Minun mielestäni tämä kokonaispaketti niiden valtaoikeuksien suhteen, jotka annetaan kansallisille viranomaisille, on erittäin kunnianhimoinen, koska tällä hetkellä tällaisia viranomaisia ei ole olemassakaan. Siksi on tärkeää tarkastella sitä, pitäisikö pikemminkin käydä näkemysten ja tiedonvaihtoa olemassa olevien kansallisten viranomaisten ja elinsiirtopankkien välillä. Pitäisikö tämä asettaa esu, etusijaan? Kolmas seikka liittyy tämän lainsäädännön yhteyteen muihin lainsäädäntö aloitteisiin tai muuhun lainsäädäntöön. Elinten siirto on erittäin herkkä asia, myöskin kun ajatellaan odotusaikoja, että saa elimen. Niin minun nähdäkseni pitäisi tehdä, voida tehdä jonkinlainen poikkeus joillekin elimille. Olen tehnyt äh, tässä suhteessa yhteistyötä herra Bowsin kanssa rajat ylittävän hoitotyön osalta – Tätähän käsitellään huomenna huomisessa kokouksessamme. Näen hyvin monia ongelmia, jotka liittyvät rajat ylittävään terveydenhoitoon. Ongelmia, joilla saattaisi olla kerrannaisvaikutuksia myöskin tämän erittäin siirtoasian suhteen, joten meidän täytyisi tarkastella tätä poikkeusmahdollisuutta. Entä sitten direktiivin soveltamisala, mihin raja vedetään sen suhteen? Joissakin suhteissa direktiiviä on tulkittu erittäin rajallisella tavalla. Minä haluaisin esittää tästä hieman lisäkysymyksiä. Jotkut asiat minun mielestäni pitäisi pitää soitus vain ulkopuolella. Als ik zie dat in artikel 20 eh, van... Eh, Esimerkiksi artikla 20. De commissie zou kunnen opzetten tussen de verschillende nationale autoriteiten. Meidän pitäisi kiinnittää huomiota kansallisten viranomaisten toimivaltaan ja varmistaa, että kansalliset viranomaiset vaihtavat parhaita käytäntöjä ja tietoa keskenään. Nähdäkseni tämä olisi paras tapa toimia. Parhaita lääketieteellisiä käytäntöjä pitäisi voida vertailla, jakaa tietoa koska tämä myötä vaikuttaisi direktiivin tarkoitusperien toteutumiseen. Kysehän on potilaiden hoidon parantamisesta, elämänlaadusta ja myöskin käytettävissä olevien elinten määrää pyritään kasvattamaan. Näkemysten vaihtoa on käyty jo eri menetelmistä, joilla voitaisiin välttyä elimen aiheuttamalta hylkimiseltä. Tätäkin on käsitelty tässä tekstissä. Tämäkin pitäisi mainita direktiivissä. Joitakin määritelmiä pitäisi hieman vielä hieno sääntää, niin ikään mukaan luettuna elimen määritelmä, mikä on elin. Toisaalta on tarkasteltu luovuttajan kuvausta ja elimen kuvausta. Tätä pitäisi, näitä seikkoja pitäisi ehkä hieman täsmentää, tätä määritelmää uusinta tietoa ja tieteellistä tietämystä pitäisi aina käyttää hyväksi. Tähän viitataan artikassa 25, mutta siinä suhteessa sanamuotoa pitäisi kyllä parantaa nykyisestään. Haluaisin kuulla, mitä näitä kollegat ovat tässä. Entä sitten elossa oleva elimen luovuttaja? Artikla 13 liittyy tähän ja sitten pitäisi täsmentää ja selventää jotakin asioita, jotka ovat epäselviä. Tällä hetkellä siellä nimittäin lukee artiklassa 13, että elossa olevalle elinten luovuttajalle ei saa maksaa korvauksia luovutuksesta. Parlamentti antoi viime vuonna päätöslauselman, joka liittyi tähän. Lisäksi meidän täytyy varmistaa se, että jäsenvaltiot voivat itse määritellä ne olosuhteet, joissa korvausta voidaankin maksaa. Jäsenvaltioiden täytyy taata tai varmistaa, että korvaus ainoastaan riittää korvaamaan aiheutuneet kulut elinten luovuttajalle ja muuta haitat, joita elinten luovuttamisesta aiheutuu. Tämä pitäisi täsmentää vielä tämä kohta. Viimeinen kommenttini. Rekisterit ja jäljitettävyys. Voisin kiinnittää teidän huomioon siihen, miten tärkeää on pitää rekistereitä ja varmistaa elinten jäljitettävyys, varsinkin silloin kun on kyse elinten salakuljetuksesta – salakaupasta. Eurooppalainen tunnistusjärjestelmä voitaisiin ehkä ottaa käyttöön. Tällainen hanke on jo aloitettukin. Yksi järjestöistä, joka välittää elimiä, on tällaista ollut jo laatimassa. Ehkä tämä järjestö voisi auttaa meitä tämän asian eteenpäin viemisessä. Asia voitaisiin ottaa esiin myöskin silloin, kun tarkastellaan toimintasuunnitelmaa. Aivan lopuksi, puheenjohtaja, haluaisin ilmaista vielä muutaman ajatuksen poikasen. Minun mielestäni direktiivi ja toimintasuunnitelma ovat merkittävä askel eteenpäin. Pystymme näiden avulla parantamaan tietoisuutta elinten luovutuksesta ja varmistamaan elinten luovutuksen turvallisuuden. Uskoakseni meidän täytyy asettaa tämä koko asia laajempaan yhteyteensä. Lisäksi me täytyy tarkastella niitä syitä, miksi elimiä ylipäänsä tarvitaan. Hiljattain vielä tarkastelimme työryhmän kokouksessamme munuaisten terveyttä. Olen tuon työryhmän puheenjohtaja, jossa munuaiskysymystä käsitellään. Ja meille kirjoittiin, että 250 000 eurooppalaista kärsii munuaisvaivoista. He tarvitsevat joko dialyysiä tai jopa elinten siirron. Joskus elinten, elin, elimen siirto on ainoa ratkaisu 10 prosenttia eurooppalaisista kärsii jonkin tyyppisestä munuaisvaivasta. Mikäli näitä sairauksia ei voida jäljittää ja havaita riittävän ajoissa, jotkut näistä ihmisistä saattavat hyvinkin myöhemmin jollakin päivänä tarvita munuaissiirron, joten meidän täytyy panostaa nimenomaan tietoisuuden lisäämiseen ja ennaltaehkäisyyn silloin, kun on kyse kroonisista munuaissairauksista tai sydän- ja verisuonisairauksista, koska nämä usein liittyvät myöskin elinten siirtotarpeeseen. Minulla ei ole muuta sanottavaa puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että sain esittää puheenvuoroni. Ja minua kiinnostaa kovasti, mitä kommentteja tai kysymyksiä kollegoilla on, ja toivottavasti keskustelusta tulee henkevää. Thank you very much indeed. Uh, Kiitoksia tästä. Nyt varjoesittelijät ääneen. Täällä on myös muutamia puhujia puheenvuorolistalla, mutta varjot eivät ole paikalla niin, että voisimme jatkaa keskustelua ensinnäkin komission puheenvuorolla. Rova Paritsia Runko kuluttajansuoja- ja terveyspääosastolta. Olkaa hyvä. Puheenvuoro on teillä, komission edustaja. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensinnä sanoa, että kiitämme esittelijää hyvin hyvästä analyysistä komission tekstistä ja tuesta esityksellemme. Tässä on otettu esittelijän toimesta hyvin esille tärkeimmät asiat ja olemme tyytyväisiä siihen, että voimme käydä asiasta keskustelua. Ensinnäkin huomauttaisin, että esittelijä tervehti tässä komission ehdotusta ja on sitä mieltä, että ehdotus jättää riittävästi joustovaraa jäsenvaltioille täytäntöönpanna ähm, direktiiviä ilman, että kansalliset järjestelmät vaarantuisivat siellä, missä ne, niitä on jo olemassa. Mitä tulee sitten näihin selvennyksiin, pyrin vastaamaan niihin seitsemään kohtaan, jotka on otettu esille esittelijän tekstissä. Ensimmäinen kohta liittyy juuri joustavuuteen niin, että jotkut yksityiskohdat olivat ehkä liiankin yksityiskohtaisia, erityisesti tämä kansallinen, kansalliset laatuohjelmat, turvallisuusohjelmat sekä sitten liitteessä olevat testausmenetelmät. Mitä tulee kansallisiin laatuohjelmiin, on hyvin tärkeää, että niitä on olemassa ja on tärkeää myös antaa joitain suutaviivoja odotuksista, koska aivan kuten esittelijäkin sanoo, niin yksi epäsuorista tavoitteista, siis välillisistä tavoitteista, korostan sitä, koska oikeusperusta ei anna meille toimivaltaa tehdä tätä välittömästi, välillinen tavoite on vähentää elinkauppaa, elimillä käytävää kauppaa, ja siksi tarvitaan hyviä järjestelmiä, joita voidaan tarkastaa ja jotka ovat jäljitettäviä. Näin eh, nimittäin vaikeutetaan potentiaalisten salakuljettajien ja salakaupan harjoittajien toimintaa. Liitteessä sitten kuvaillaan näitä elimiä, siellä on elinten lista. Se liittyy liittyy hankkeeseen, jonka komissio on läpivienyt. Siinä oli mukana asiantuntijoita ja se heijastelee oikeastaan tämänhetkistä vallitsevaa tilaa. Meidän tietojemme mukaan näitä testejä on nyt jo tehty ja ne antavat pohjan sille, mikä on välttämätöntä, jotta lääketieteellisesti voidaan standardeja esittää. On suoritettava siis riskiarviointi sille, sopiiko joku elin jollekin potilaalle. Tämä on se tieto, jolle riskianalyysin on pohjauduttava. Sitten toimivaltaisten viranomaisten ja välittävien organisaatioiden väliset suhteet tässä tunnustetaan sekä kansalliset viranomaiset että sitten nämä eurooppalaiset elinsiirtojärjestöt, ja silloin toimivaltaiset viranomaiset voivat delegoida toimivaltaa tai tehtäviä liittyen elinsiirtoon juuri näille järjestöille. Miksi sitten meillä ei ole tässä poikkeusta tai miksi potilaiden rajat ylittävää liikkumista ei ole otettu huomioon. Meidän pääasiallinen huolenaiheemme on turvallisuus, elinten turvallisuus, niiden siirrettävyys. Tässä ei ole puhuttu potilasturvallisuudesta niinkään. Potilasturvallisuutta käsitellään yhdessä toisessa lakitekstissä. Sitten kohdassa neljä todetaan, että direktiivin soveltamisala olisi liian kapea ja elinten hylkimistä ei käsitellä. Tässä on taas se hämärä linja, mikä on vaadittava turvallisuuden puolesta ja kuinka pitkälle voidaan mennä ja mikä on jätettävä jäsenvaltioiden toimivaltaan. Meidän mielestämme elinten osoittamiskysymys on subsidiariteettiin ja kansalliseen toimivaltaan kuuluva aihealue. Huomasin myös huolen liittyen elinten hylkimiseen. En ole ihan varma, ymmärsinkö oikein, onko kyseessä nyt elinten hylkiminen äh, tässä, kun elin luovutetaan ja siirretään, vai onko se sitten vastaanottavan elimistön hylkimisreaktio. Ensinnäkin on suoritettava tämä riskiarviointi, jotta saadaan tällaisia hylkimistä estäviä lääkkeitä. Tämä liittyy lääketieteelliseen ja lääkeainelainsäädäntöön, eikä sitä välttämättä tässä direktiivissä käsitellä. Muutamia määritelmiä on vielä parannettava Erityisesti olisimme hyvin varovaisia, että meillä olisi eri puitedirektiiviä välillä johdonmukainen, johdonmukaiset määritelmät ja että ne ovat yhteen sopivia myös esimerkiksi kudos- ja soludirektiivin kanssa. On tärkeää, että hyväksyttävät mm, peräkkäin hyväksyttävät tekstit, että ne ovat sopivia ja ne ovat johdonmukaisia määritelmissään. Se, että komitologian kautta elinmääritelmää muutettaisiin. Tämä on ihan selkeä asia artiklassa 25 ja siksi ihan lainsäädännön yksinkertaistamisen vuoksi emme halua toistaa tällaisia samoja määritelmiä useampaan kertaan tai käyttää eri artikloissa samoja määräyksiä, koska se voi johtaa vain harhaan. Kohdassa kuusi olemme myös huomioineet, että el, elossa olevien elinluovuttajien mahdollisuus saada korvausta. Olemme olleet sitä mieltä, että se ei kuulu nyt elinten siirron turvallisuuteen, vaikka se otettiinkin solu- ja kudosdirektiiviin, vaikka se ei siinä alkuperäisessä ehdotuksessa ollut, mutta loppuvaiheessa me sitten hyväksyimme sen kuitenkin. Tämä on siis huomioon otettu. Ja mitä tulee sitten elimillä käytävään laittomaan kauppaan ja sen torjuntaan, se ei tietenkään voi olla tämän direktiiviehdotuksen välitön tavoite. Se on kuitenkin välillinen tavoite ja tämän direktiivin avulla voimme vaikeuttaa laittoman kaupan harjoittajien toimintaa ja vähentää laitonta kauppaa niin pitkälle kuin se on mahdollista. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much indeed. Uh, Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Nyt uh, kun tietosuojavaltuutetun edustajan paikalla, herra Hastings, ja myös herra Giovanni Kutarelli. Ehkä voisin antaa tietosuojan valtuutetun arvostelle puheenvuoron tässä yhteydessä. No, istutukaa ensin paikoillenne kuitenkin. Chairman, I would like to... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää sekä esittelijää mahdollisuudesta antaa tietosuoja valtuutetulle mahdollisuuden antaa kantansa 5. päivä maaliskuuta annetun lausuman pohjalta. totesi, että Peter Hastings ja minä olemme seuraajat keskustelua erittäin tarkalleen ja olemme valmiita nyt keskustelemaan ehdotuksistamme sen suhteen. Nythän me käsittelemme henkilötietoja, tietoja, liitty, jotka liittyvät kuoleviin tai kuolisiin henkilöihin, joskus tiedot ovat hyvinkin arkaluontoisia. Tietojen käsittely perustuu lähinnä kansallisen tason toimiin, ja kansallistasolla asia on jo säännelty kansallisessa lainsäädännössä. Direktiivi 95-40-46, sitä pistetään täytäntöön kansallisella tasolla kansallisen lain valossa. Tietosuoja kysymys täytyy hoita kuntoon, olipa sitten kyse elinten luovuttajasta tai vastaanottajasta. Meidän kannanottomme on erittäin myönteinen. Kuitenkin me kannustamme tekemään tiettyjä muutoksia, jotka liittyvät tietojen käsittelyyn. Jotkut säännöistä, jotka liittyvät tähän ehdotukseen, täytyy paremmin harmonisoida siten, että otetaan huomioon aloitteen tarkoitus perätä. Olemme tietoisia siitä, että toisaalta on tarve saada aikaan hyvä tasapaino. Toisaalta tarvitaan riittävän joustava direktiivi, kuin esittelijän tekstistäkin ilmenee, ja toisaalta Euroopan komissio ja EDPSkin viittavat tarpeeseen pistää täytäntöön sellaista riittävän yksityiskohtaista politiikkaa, joka varmistaa sen, että henkilötietoja käsitellään mukaisella tavalla. Mitä luottamuksellisuuteen ja tietojen suojeluun tulee, on erittäin vahva tarve saada selkeät, yksiselitteiset puitteet ja säännöt. Kielenkäytön täytyy olla erittäin täsmällistä ja tulkinnan varaa ei saa olla annoimme 5. päivä maaliskuuta lehdistötiedotteen, joka on julkaistu meidän verkkosivullamme. Siinä toteamme, että tietosuoja ei ole mikään este sille, että voidaan nopeasti ja tehokkaasti siirtää tietoa ja elimiä. Tietosuoja pikemminkin on vaikuttamassa siihen, että tiedon laatu paranee. Vastuu- ja tilivelvollisuuskysymykset saadaan kuntoon ja tietoa on saatavilla ylipäänsä. Jotkut meidän kommenteistamme jotka ilmenevät maaliskuussa annetusta lausunnostamme, ovat äh, sen puolesta, että muutetaan kielen käyttöä tai sanamuotoja sen sijaan, että muutettaisiin ehdotuksen sisältöä. Sanamuodoista lähinnä on kyse. Ehdotamme niin ikään, että yleistä tietosuojan tasoa parannettaisiin ja että direktiiviin otettaisiin mukaan jotakin viittauksia – erityisiin suojatoimiin. Tietojen salaaminen, tunnusluvut ja tunnussanat ja tällaiset riippumatta puoluettamatta tietoauditoinnit. Lisäksi tarkastelemme asioita tulevaisuutta silmällä pitäen, jota me huomen eri tason eri mahdollisuudet tehdä tietoista tiedoista anonyymejä tai ainakin käytännössä anonyymejä erityisestikin mitä tulee uuden teknologian käyttömahdollisuuksiin. Tämä pitäisi olla mahdollista. Olemme iloisia siitä, että ehdotuksessa on mukana viittaus tarpeeseen kuulla kansallisia tietosuojavaltuutettuja tai viranomaisia silloin, kun on kyse, tai vähintäänkin silloin, kun on kyse tietojen siirtämisestä kolmansiin maihin. Ehdotuksessa on artiklassa 18 kohdassa 2f tärkeä viittaus vastaus sen puolesta, että tehtäisiin parempaa yhteistyötä vastuuviranomaisten ja kansallisten tietosuojavaltuutettujen välillä. Tämä on erittäin tärkeä viittaus, koska kuten voitte havaita, tietosuojaviranomaiset omaavat valtaoikeudet oikeudet etukäteen varmistaa, onko henkilötiedot käsitelty asianmukaisella tavalla tai onko tämä tietojen käsittelyjärjestelmä kunnossa. Erittäin tärkeä seikka lausunnossamme liittyy eri akseleihin tässä politiikassa. Ah, siis siihen, kenellä on oikeus pääsyyn tähän tietoon. Ja toisaalta viittaamme anonyymiyteen siihen, että tiedot ovat anonyymejä. Tarkoituksena on myöskin varmistaa tietojen jäljitettävyys. Ja aina kun on kyse elimestä elinten luovuttajasta, kummankin pitäisi olla jäljitettävissä. Tällä hetkellä on olemassa hieman häilyvyyttä jossakin määritelmissä, koska direktiivin 1546 mukaisesti anonyymiys tarkoittaa sitä, että tiedot eivät ole tunnistettavissa tai henkilöt ei ole tunnistettavissa. Nyt on kyse luottamuksellisuudesta ja nyt on kyse salassa pidosta tietojen tiettyjen tietojen suhteen, erityisesti kun on kyse ennen luoteesta, mutta ei kuitenkaan täysimittaisesta anonyymiydestä ole kyse. Tämä on siis tietosuojavaltuutetun lausunto. Siinä on mukana joitakin ehdotuksia johdonosan kappaleisiin ja varsinaisen tekstin osiinkin. Tietystikin olemme teidän käytettävissänne jatkossakin. Voimme toimittaa teille lisätietoja tai lisälausuntoja ja kaikille muillekin asianosaisille olemme valmiita tietoja toimittamaan. Thank you very much indeed. Uh, Kiitoksia. Huomasin, että sosiaalistiryhmän varjoesittelijä Rova Martínez tuli paikalle. Olkaa hyvä, puheenvuoron teille. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Haluan kiittää Rova Prepons ja asiakirjasta, jonka on esittänyt meille. Minä olen ihan samaa mieltä hänen kanssaan. Olemme tehneet muissa yhteyksissä työtä tämän teeman tiimoilta. Siinä on paljon tietoa. Hän on tehnyt kovasti työtä ja kuten sanoin ja, ja sanon nyt, tämä asiakirja on erittäin miellyttävä. Varmasti kaikki ovat samaa mieltä tämän direktiivin tavoitteiden kanssa. Eli meidän täytyy parantaa joustavuutta, tuo turvallisuutta elintensiirrossa ja meidän pitää myös saada taata se, että ihmisillä on parempi pääsy elinten siirtoihin. Mitä toimenpiteitä sitten ehdotetaan? Me haluamme me haluamme saada yhteyden mahdollisimman hyvät yhteydet eri kansallisiin viranomaisiin, jotka valvovat tätä. Laatua pitää parantaa, turvallisuutta pitää parantaa, kun halutaan auktorisoida elinten siirtoa. Eli todellakin tämä vaikuttaa meistä kaikista välttämättömältä. Todellakin tämä jäljitettävyys antaisi paljon turvallisuutta ja, ja loisi paremmat puitteet tarkastusrakenteille. Me voimme parantaa näin tätä nykytilannetta, mutta minä haluan, että myös pysymme ajan kanssa tavoitteissa. Nyt kun on kyse luovuttajien suojelemisesta tai turvaamisesta ei halutaan turvata heidän nimettömyytensä. Nämä rekisterit ovat silloin välttämättömiä. Olen lähes kaikesta samaa mieltä, mitä Rova Prepols ehdotti toimenpiteistä, varsinkin silloin kun myös komission edustaja puhui samoin sanoin turvallisuuden parantamisesta, mutta meidän täytyy nyt miettiä, koska tämä siirtyy seuraavalle lainsäädäntökaudelle. Olen kaikista siis samaa mieltä, mutta joissakin kysymyksissä eh, en ehkä ole ihan samaa mieltä. Tässä voi olla kyse myös käännösongelmista. Mehän tiedämme, että Euroopassa meillä ei ole mitään yhteisiä normeja turvallisuudesta ja laatukysymyksestä, kun on kyse ihmiselinten luovutuksesta. Me, meidän, nämä vaihtelevat maasta, toiseen, maasta toisen valtavasti. Kun meillä on mahdollisuus äänestää direktiivistä, jos tässä mainitaan se, jos tässä puhutaan rajat yrittävästä terveydenhuollosta, niin haluaisin kysyä konkreettisesti Rova Prepoilsilta, onko hän samaa mieltä siitä, että tässä olisi kyse poikkeuksesta tässä direktiivissä, josta äänestämme huonemma, huomenna kun on kyse elinsiirrosta. Kuten jo sanoin, nämä olemassa olevat normivaihtelevuudet eri Euroopan maissa tarkoittaa sitä, että emme tällä nyt ratkaise mitään ongelmaa, vaan voimme päinvastoin pahentaa tilannetta, kun me haluamme parantaa turvallisuutta ja laatua. Eli kun puhuttiin tästä poikkeuksesta, niin silloin, onko, halutaanko tähän sisällyttää tämä elin, elinsiirto? En tiedä, tuliko tämä nyt ihan selkeästi sanottu, enkä tiedä, tarkoittiko Rova Brepols tätä. Mutta ainoa asia, joka minussa herättää epäilystä, on tämä kysymys. Haluan tällä samalla, samassa yhteydessä kiittää Rova hänen esityksestä. Gracias. Thank you very much indeed. Kiitoksia. Professori Andreas, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. <clears throat> Uh, uh, ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hyvin valmistellusta työasiakirjasta, sillä jokainen direktiivi, joka vie meitä lähemmäksi yhteistä tavoitettamme, että saamme ensinnäkin enemmän siirrettäviä eliviä elimiä saataville Euroopassa, meidän on ymmärrettävä, että kysymys ei ole pelkästään elinten siirtomääräysten laadusta. On hyvin tärkeää, että myös jäsenvaltiot pystyvät täytäntöön panemaan ja suorittamaan näitä elinsiirtoja. Muistan ne hyvin liikuttavat tapaukset, kun Latviassa henkilö teki itsemurhan, kun hän sai tietää, että maksasiirto, joka hänelle aiottiin tehtä, tehdä, perutettiinkin, koska rahoitusta ei löytynyt ja hänellä ei olisi ollut varaa sitten matkustaa toiseen jäsenvaltioon uutta maksaa saamaan. Ja haluaisinkin selvennystä hiukan nyt esittelijältä siihen, että missä määrin kun valmistelimme näitä asiakirjoja, niin käytimme olemassa olevaa normistoa kansainvälisille, kansainvälisten järjestöjen eli Euroopan neuvoston osalta. Hehän ovat Euroopan neuvostossa jo äh, hyväksyneet biotieteitä ja biolääketiedettä koskevan sopimuksen vuonna 1977. Siellä mainitaan jo nämä elinsiirrot. Olen työskennellyt Euroopan neuvostossa ja valmistelimme hyvin pitkään tätä asiakirjaa. Sitä laadittiin pitkään ja suurella vaivalla ja siinä oli jäsenvaltioista kaikista edustajia ja asiantuntijoita. Ja nyt ikään kuin olemme keksimässä sama asia uudelleen. Emmekö voisi käyttää hyväksi tätä jo tehtyä tutkimustyötä myöskin sen vuoksi, että Euroopan unionia on pyydetty allekirjoittamaan EU-nimissä tämä yleissopimus. Nyt jo yhdeksän uutta jäsenvaltiota on allekirjoittanut, kaikki muut paitsi maalta Itse asiassa toista on hyväksynyt sen jo. Kaikki vanhat jäsenvaltiot eivät ole sitä hyväksyneet puolestaan, mutta tämä on kuitenkin hyvin tärkeä tieteellinen analyysi ja mielestäni sitä pitäisi käyttää hyväksi, kun me tätä asiaa kehittelemme eteenpäin. Tähän mennessä tätä tekstiä ei ole mitenkään huomioitu. Kiitos. Thank you very much, professor Andre- Kiitos, professori Andreas. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Näin ei ole. Siis Frida Gröppels vielä kerran, olkaa hyvä. Dank u wel, eh, voorzitter. Ook eh, bedankt aan eh, Eh, mevrouw Brunko van de commissie en eh, meneer Butarelli van de... Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää komission edustajaa ja myöskin eh, tietosuojavaltuutetun edustajaa ja myöskin kaikkia kollegoita, jotka osallistuvat keskusteluun. Vastauksena herra Brunkolle voinen ehkä vain todeta, että kun hän viittasi ongelmia, jotka liittyvät lisäyksiin direktiivin tarkoitusperissä ja myöskin hylkimisreaktioihin. Joitakin ihmisiä on kuultu ja pyydetty, että he tarkastelisivat niitä menetelmiä, joita voitaisiin käyttää tai käyttää ne hyväksi, jotta voitaisiin välttyä hylkimisreaktioilta silloin, kun on kyse eniten siirrosta Ja kun tarkastellaan itse elimiä, niin tietystikin lääketieteellisen lainsäädäntö koskee myöskin elimiä. Ehkä tässä oli pieni väärinkäsitys, jota täytyy hieman käsitellä vielä herra Putarellille. Toteaisin teidän luvallanne puheenjohtaja, että haluaisin esittää hänelle muutaman kysymyksen poikasen. Hänen asiakirjoissaan viitataan epämääräisyyksiin, joita tässä on, kun tarkastelen jäljitettävyyttä ja toisaalta yksityisyyden suojaa, anonyymiutta. Ehkä tähän voitaisiin lisätä jotain tähän mietintöön, koska tarkoituksena on, että elinten luovuttaja ja elinten saaja pysyvät nimettöminä. Kyse ei niinkään siitä, että viranomaiset tai hallitukset, jotka ovat mukana tässä prosessissa, olisivat kyseessä – ei niiden vuoksi auta varmistaa nimettömyyttä, vaan haluamme kyllä varmistaa jäykettävyyden, mutta meidän pitäisi ehkä olla tässä hieman tarkempi sanamuodoissa silloin, kun puhutaan viranomaisten mahdollisuudesta jäljittää elinten alkuperä, mutta toisaalta elinten luovuttaja ja vastaanottaja pitäisi voida pysyttää nimettöminä. Viittaisin tässä tähän muistioon, jonka hän meille lähetti. Kohdassa 21 tuossa muistiossa hän ehdottaa jäljitettävyyden suhteen sitä, että meillä olisi epäsuora jäljitettävyysjärjestelmä, mutta minä en oikein ymmärrä, mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Ehkä voisi kertoa tästä lisää. Kolmanneksi viittaisin vielä tähän muistioon. Muistessa viitataan tarpeeseen voida jäljittää myöskin saaja, eniten saaja. Kuulemme herra Bronkolta, että komissiokin on sitä mieltä, että silloin kun elin luovutetaan, elinten jako luovuttajille ei ole tässä tarkoitusperänä, joten elinten, elimen saaja ei nyt ole lähinnä se, johon meidän pitäisi päähuomio kiinnittää. Rova Sornosa haluaisin kiittää sitä lisätiedosta, jota hän meille toimitti, ja myöskin hänen kommentistaan haluan kiittää. Keskustelua käydään ja huomenna äänestetään direktiivistä, joka liittyy rajat ylittävään terveydenhoitoon. Muutkin kollegat ovat osoittaneet mielenkiintoa tätä asiaa kohtaan ja he ovat pyytäneet, että esittelijä Herra Bowies jättäisi elimet pois tuon oman direktiivinsä soveltamisalasta ja kompromissitarkistuksen kautta tämä asia on hoidettu kuntoon huomista äänestystä silmällä pitäen. Toivottavasti kaikki voivat tukea tuota kompromissia, niin sitten yksi huoli olisi ainakin pois pyyhitty. Kiitoksia myöskin herra Andreasille erittäin mielenkiintoisesta puheenvuorosta ja siitä lisätiedosta, jota hän puolestaan meille antoi Euroopan neuvoston asiakirjasta. Minun tietoni mukaan komission asiakirjan johdanto-osassa ei millään tavalla viitata kuitenkaan Euroopan neuvoston asiakirjaan, mutta voin hyvinkin kuvitella, että kun etenemme tämän asian kanssa, niin kaikki tiedot ja kaikki asiakirjat, jotka tällä hetkellä ovat käytössä, jotka saattavat olla hyödyllisiä tämän prosessin suhteen, tullaan mainitsemaan Niitä kaikkia voidaan tarkastella ja niistä voidaan keskustella. Kiitoksia kaikille tästä keskustelusta vielä ja toivon, että myöhemmin asiasta voidaan keskustella vielä lisää. Thank you very much. Yes, I, if I understand well, you... Kiitoksia. Olette esittäneet herra Butarellille muutamia kysymyksiä. Voitte varmaankin Haluatteko mieluummin suulliset vastaukset nyt vai myöhemmin kirjallisesti? Hyvä, meillä on kyllä aikaa. Olkaa hyvä, herra Buttarelli. Kiitoksia. Olen ihan samoilla linjoilla esittelijän kommenteissa. Luottamuksellisuus, tietojen salassapito, elinten luovuttajan ja elinsiirron saajan – kanssa täysi jäljitettävyys sekä riittävä tiedon saanti toimivaltaisille eh, viranomaisille tarkastustoiminnan kehittämiseksi sekä välttämätön tarkastus ja valvonta. Juuri tästä syystä me pyydämme, että yksi ehdotetun direktiivin eh, artikloista, nimittäin artikla 17, poistettaisiin, koska valitettavasti tässä puhutaan anonyymi soinnista. Ja mielestäni nämä tiedot katetaan juuri direktiivissä 95 kautta 46. Tässä direktiivissä tehdään selkeä ero sen tiedon välillä, joka liittyy tunnistettavaan luonnollisen henkilöön ja toisaalta tietoon, jota pitää pitää anonyyminä. Mutta tässä emme puhu todella anonyymistä tiedosta. Sen vuoksi se, mitä tässä tarvitaan, on se, että lisätään ja harmonoidaan kansallisen tason toimenpiteitä, jotta voidaan varmistaa tiukempi luottamuksellisuus ja salassapito politiikka, mutta ei niin, että haitattaisiin tai estettäisiin sitä, että toimivaltaiset viranomaiset saavat riittävää tietoa, koska silloin on aina riski siitä, että me emme suojele riittävästi sekä elinten luovuttajien että elinten saajien terveyttä. Siksi jäljitettävyys on ristiriidassa todellisen anonymiteetin kanssa. Siksi me emme tässä ehdota, että vähentäisimme jotenkin tietoja, tiedon saantia, vaan me tuemme sitä viestiä, joka tulee tästä direktiiviehdotuksesta. Eli täysi ja nopea tiedon siirto on turvattava näissä asioissa. Toinen kysymys ja vastaukseni siihen puheenjohtaja. Tämä muistio, joka mainittiin, puhutaan kodifiointitoimenpiteistä, jotka vois, toimenpiteistä, joka voisi mahdollistaa sen, että tietoa saadaan eri tai että tiedon saannissa voi olla erilaisia tasoja. Esimerkiksi, että on joku koodijärjestelmä tai joku salasana tai joku muu sen tyyppinen, että meillä olisi tällainen eurooppalainen koodistojärjestelmä. Että tietoja ihmisistä voidaan saada ainoastaan silloin, kun se on jo aivan välttämätöntä, ei pelkästään menettelyn vuoksi, vaan mahdollisen valvonnan vuoksi. Siis tätä salausta voi olla eri tasa, tasoista ja siksi on katsottava uusia teknologioita, ei pelkästään salausteknologioita, vaan myös vaihtoehtoisia järjestelmiä, jolla voitaisiin tietoa luokitella, klassifioida ja niin, että tieto saadaan täydellisessä muodossa silloin, kun se on välttämätöntä. Thank you very much indeed. So, uh... Kiitoksia. Nyt haluan päättää keskustelun tästä aiheesta. Siirtykäämme esityslistaan kohtaan viisi. Suullinen kysymys 2009 03 ravitsemusprofiileista. Haluaisin antaa puheenvuoron nyt rouva Haukkenille hän korvaa rouva Satu Hassia tänään täällä. Herr formand, øh, og jeg taler jo på vegne af Satu Hassi, som ikke kan være Kiitos paljon. Minä puhun täällä Satu Hassin nimessä, joka ei voinut olla paikalla, mutta me emme ole kovin tyytyväisiä siihen, että emme ole saaneet vielä komissiolta ehdotusta luonnosta siitä, millä tavalla nämä arvioinnit niin terveyden kannalta pitäisi tulla tehdyksi ra- ravintotuotteissa. Meille luvattiin nämä säännöt ja me odotimme niitä jo tammikuuksi saatavaksi, saataviksi. Eli tässä suhteessa haluankin nyt kysyä komissiolta, onko ihan asianmukaista, että ehdotus on tehty. Onko se näin? Onko tämä ehdotus tullut itsensä herra Barroson puolesta taholta? Ja sitten sitä on ehdotettu EPPn puheenjohtajalle, mutta ei meidän valiokunnan puheenjohtajalle. Tämä nyt on aika outo tapa menetellä, mutta joka tapauksessa tämä ehdotus on tehty. Tämä kommunikaatio on lähtenyt liikkeelle, että ravinto... Elintarviketeollisuus liittyen tähän eh, Barros on voinut ilmoittaa, että voidaan asettaa poikkeuksia peruselintarvikkeille. Eli tämä, tätä voidaan, tässä voidaan puhua leivästä, maidosta, hedelmistä tai mistä elintarvikkeista, mitä ikinä haluatte, mutta kaikki, jotka ovat hyviä terveydelle, olivat, olipa niiden sisältö mitä tahansa rasvoissa tai sokereissa tai suoloissa mainittuna. Eli minä olisin halunnut kuulla komission suusta itsensä, ovatko nämä poikkeudet suunnitteilla, onko niistä ilmoitettu, onko niistä tiedotettu. Ja kolmanneksi kysymys rajoista. Mitkä ovat rajat? Onko totta, että aamiais ravinno, ravinto, jos siinä on 25 prosenttia sokeria per 100 grammaa, voidaanko sitä sanoa hyväksi terveydelle? Pitääkö olla enemmän kuitua? Pitääkö mainita, kuinka paljon kuiduissakin on sokeria? Onko, jos kuiduissa on 25 prosenttia sokeria, onko siinä terveellistä? Voidaanko kieltää joitakin ruoka-aineita, mutta me haluamme, että kuluttaja saisi asianmukaisia, selkeitä ja luotettavia tietoja. Sehän oli meidän esityksessämme alun perin tavoitteena. Ja me toivoimme, että komissio meille vahvistaisi vähän tätä. Minä vielä kysyn kerran, onko aikomus tehdä poikkeuksia joillekin peruselintarvikkeille? Onko näin? Aiotaanko laatia poikkeuksia? Kolmanneksi, tuleeko tämä säännöstö olemaan myös yhtä löysä kuin aiemmin, eli voidaan valehdella kuluttajille niin kuin ennemminkin, kun on kyse ravinto- ja ruoka sisällöstä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Komission puolelta vastaamassa on herra Vassel Matriakis, eikö totta? Joten komission edustaja puhuu ensin sitten avaamme keskustelun. Thank you, uh, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myöskin arvoisalle kysymyksen esittäjälle, mikä tämä kysymyksen esitti komissiolle. Komission eri yksiköt ovat tarkastelleet täytäntöönpanotoimia ravitsemusprofiilien suhteen sen jälkeen, kun asetus astui voimaan asioita, jotka koski rahoitusprofiilia ja terveysväittämiä. Se on nyt voimassa jonkin aikaa. Ensimmäinen askel oli, että komissio pyysi lausuntoa elintarviketurvallisuusviranomaiselta EFSAlta tammikuussa 2008. Tämän jälkeen komissio järjesti lukuisia kokouksia jäsenvaltioiden ja muiden asianomaisten kanssa. Me keskustelimme mahdollisista ravitsemusprofiilijärjestelmistä, suhteellisuusperiaatteista ja myöskin asetuksen sisällön toteutumisesta keskusteltiin. Hyvin monia kommentteja ja reaktioita saatiin eri asianosaisilta sidosryhmiltä ja asia herätti hyvin paljon poliittista huomio, huomiota aivan korkeinta tasoa myöten. Keskustelu käydään neljäkin komission sisällä ja eri sen yksiköissä. Ja tästä johtuu, että toimenpideehdotuksia ei vielä ole voitu toimittaa Euroopan parlamentin käsittelyyn, eikä niitä tullut toimittamankaan ennen kesäkuun vaaleja. Vasta uusi parlamentti pääsee niitä käsittelemään, koska asia on vielä kesken komission puolella. Komissio tulee tekemään ehdotuksensa jossa otetaan huomioon eri elintarvikkeiden tai elintarvikekategorioiden merkitys silloin, kun on kyse tärkeistä peruselementeistä ihmisen ruokavaliossa. Tässä kontekstissa tarkastellaan mahdollisuutta antaa poikkeuksia direktiivin sääntöihin silloin, kun on kyse hedelmistä ja vihanneksista tai lihasta, kalasta, maitotuotteista, munista – tai perinteisestä leivästä lämätettäisiin tällä hetkellä ravitsemusprofiilisääntöön ulkopuolelle. Lisäksi voisin tote- todeta, että kun on kyse eineksistä, juustoista ja lihatuotteista, tässä täytyy tehdä tuoren lihan ja lihan jalosten välille selvä ero, niin tämän juusto ja einesliha ryhmän suhteen on varmistettu se, että perinteiset tuotteet näissä kategorioissa edelleenkin voivat pitää sisällään tiettyjä väittämiä ilman, että sisältö on asetettu millään tavalla kyseenalaiseksi ravitsemusprofiilien valossa. Joten tällä tavalla, herra puheenjohtaja, profiilikysymyksessä keskitytään enemmän, keskitytään enemmän huomiota jalosteisiin, eineksiin, jotka muodostavat tärkeän osan ruokavalioa niiden suhteen on enemmän innovaatioiden varaa elintarviketeollisuudenkin puolella innovatiivisista tuotteista on joskus kyse, ja näistä saattaa olla merkittävää hyötyä kuluttajille. Komissio katsoi, että ravitsemusprofiilikysymys, kysymys, josta hyvin pitkään on keskusteltu jo, otettiin mukaan asetukseen, jonka parlamenttikin hyväksyi yhdessä neuvoston kanssa, ja että tämä profiilikysymys on erittäin merkittävä kysymys. Sen vuoksi komissio pyrkii laatimaan näitä toimintaehdotuksia, jotka olisivat yhteen sopivia asetuksen tavoitteiden mukaan. olisi yhteen sopivia tämän asetuksen tarkoitusperien kanssa ja myöskin samalla pystyttäisiin vastaamaan kuluttajien ja valmistajien tarpeisiin. Ravitsemusprofiilia ei sinänsä ilmoiteta kuluttajalle, vaan kuluttajille tiedottaminen toteutetaan siten, että ilmoitetaan tuotteen ravintoarvosisältö. Yleensä näillä ravitsemusta tai elintarvikkeen ravitsemussisältöä koskevilla merkinnöillä. Uusi parlamenttihan tulee keskustelemaan asiasta vaalien jälkeen, koska päätettiin, että tämä parlamentti ei saata tätä merkintäasiaa päätökseen saakka. Tämä on merkittävä selvennys, koska kuluttajat eivät näe tätä ravintoarvosisältöä sinänsä heti paketin päältä, vaan ravintoarvosisältö mahdollistaa sen, tai profiili mahdollistaa sen, että tietyt tuotteet voivat pitää sisällään tiettyjä väittämiä silloin, kun on kyse tärkeistä merkinnän elementeistä, mutta sinänsä ravitsemusprofiili ei tule täysin tähän kuluttajille annettavien tietojen joukkoon. Puheenjohtaja, täällä esitettiin kysymys, joka liittyy puheenjohtaja Barroson kirjeeseen. En minä oikeastaan voi kommentoida sitä, miksi ja miten tämä kirje sai alkunsa. Toivottavasti ymmärsitte. Ymmärrätte. Thank you very much indeed. Kiitoksia. Kaksi nimeä listallani. Rova Corbey ja Rod Berendt. Olkaa hyvä. Dank u wel, eh, voorzitter. Eh, eh, dank ook aan mevrouw... Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos Rova Aukkenille ja Rova Hassille. Tuen täysin heidän suullista kysymystään ja kiitän komission mm, vastausta, mutta minulla on vielä lisäkysymyksiä. Ensinnäkin poliittisesta prosessista haluaisin kysyä. Nimittäin muutamia vuosia sitten hyväksyimme yleistä lainsäädäntöä elintarvikkeiden osalta ne ovat hyvin tärkeitä lakikappaleita ja eh, elintarvikkeiden ja ruoan laatu ja turvallisuus ovat sellaisia asioita, että niitä on lähestyttävä hyvin järkiperäisesti eikä poliittis-emotionaalisesti. Tietysti ruokahan on tunnetta ja on tärkeää, että pystymme, saimme aikaan tämän Euroopan elintarviketurvallisuusviraston Parmaan. Mutta nyt tämä ra- ravitsemusprofiilikysymys on sellainen, että todella tuntuu siltä, että tunteet jälleen kuumenevat ihan korkeammalla poliittisella tasolla. Komission puheenjohtaja Barroso on jopa ottanut kantaa asiaan. Emmekö ole aivan väärillä raiteilla tässä? Eikö meidän pitäisi käsitellä tätä asiaa niin, että EFSA olisi johto, vastuussa. Siksihän se perustettiin alun perin. Ja ravitsemusprofiilit voitaisiin näin ihan järkiperäisesti tieteelliseen faktaan perustuen laatia, emmekä lähtisi tällaiseen poliittiseen tunnekuohuntaan. Kuuntelin hyvin tarkkaan kysymystä ja vastausta näistä poikkeuksista maitotuotteille, kananmunille sekä eh, lihalle ja kalalle rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että on tärkeää muistaa se, että meillä täytyy olla ravitsemusprofiileja ja niitä tarvitaan sen vuoksi, ettei esitetä harhaanjohtavia terveysväitteitä elintarvikkeista, jotka eivät ole terveellisiä. Jos tämä pidetään mielessä ja pitää todella tämän oikean tavoitteen koko ajan näköpiirissä, koska meillä on niin paljon pernetuotteita, jotka ovat poikkeuksia tähän ravinto, ravitsemusprofiiliin, niin silloinhan niiden osalta ei voida esittää terveysväitteitä. Onko komissio samaa mieltä minun johtopäätöksestäni? Onko tämä ajatus, että kanat, munat, liha, maitotuotteet ja muut ovat sellaisia, että niihin ei voi laittaa, liittää mitään terveysväitteitä? Sitten vielä ravitsemusprofiileista viimeinen lisäkysymykseni. Huomaan, että niitä ei mainita tiedonannossa kuluttajille. Se on mielestäni mm, harmillista, sillä nyt on saatu selville paljon asioita. Meillä on tällaiset vähimmäisterveysstandardit kaikille tuotteille määritelty. Sillä pitäisi tehdä, tehdä jotain hyödyllistä ja siksi kuluttajille suunnattu tiedonanto sen olisi paras antaa hyvää tietoa vähimmäislaadusta niiden elintarvikkeiden osalta, että me popsimme. Ja meidän pitäisi olla tässä tiedonnassa hieman aktiivisemmassa roolissa, sen pitäisi olla aktiivisempaa keskustelua ja panostusta tähän ravitsemusprofiilikysymykseen. Kiitoksia esityksestänne. Kiitän. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Rotterant. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin palata vielä siihen, miksi tätä lakia ylipäänsä laaditaan. Lainsäädäntö laadittiin silloin, kun ryhdyttiin puhumaan ravitsemusprofiileista. Toisin kuin Rova Korbe totesi, nyt ei ole kyse lähinnä totuuden ilmoittamisesta äh, tuotteen terveysuuden suhteen, koska näiden väittämien täytyy olla totta, mutta tämän asian ydin oli aivan jokin, jokin muu. Mikäli voi tieteellisesti näyttää, että tuote on todistetusti sellainen, että sillä voidaan taistella esimerkiksi sydän- ja verisuontisairauksia vastaan tai vatsasyöpää vastaan, tai mikäli statiinit vähentävät kolesteroliriskiä, niin vaikka tämä on täysin näytettyä tieteellisesti totteen, niin voidaanko sitten väittää, että tuote on terveellinen, mutta mikäli siinä on kuitenkin liikaa sokeria tai suolaa, niin silloin tällaista terveellisyysväittämää ei voi siitä huolimatta ilmaista. Tästä tuli kyse. Kysely ei niinkään tieteellisen väittämän paikkaansa pitävyydestä tai ei, koska tietystikin väittämä täytyy olla totta. Komissio totesi, että, että yleiset väittämät, kuten kamomilla tee rauhoittaa, niin tällaisia voidaan tietenkin pohtia. Mutta Atsukadis ja Testorini ovat viitanneet kysymykseen. Minä en ole samaa teidän kanssa näistä ravitsemusprofiileista, koska en minä ymmärrä tätä näiden asioiden välillä tehtyä yhteyttä. Ja tähänkään päivään mennessä en ole ymmärtänyt, miksi kuka laatii näitä ravitsemusprofiileja. Lisäksi meillä on EFSA, joka, jota ei laadittu lainsäädäntöä laatimaan, vaan halusimme viraston, koska halusimme viraston suoraan sanottuna tästä tälle kyse, mitä EFSA on tehty viime vuosina niin katson, että se on ollut hieman hämärän peitossa. Mutta muistan hyvin, että ensimmäinen EFSAn johtaja oli täällä meidän kokouksessamme muinoin ja vastasi kysymyksiimme. Ja häntä kysyttiin, miten te hoidatte näitä ravitsemusprofiilikysymyksiä. Hän vastasi, että täällä valiokunnan kokouksessa tosi, että sitten kun saamme tämän tehtävän, niin sitten ratkaisemme sen. Tästä on 6-7 vuotta jo aikaa. Uusi johtaja sitten ponnistelee enemmän kuin herra Pocha, mutta hän on aivan liian paljon työtä Tämä on aivan selvää. Joten olen älyisesti yrittänyt ymmärtää, mistä on kyse. Yli 200 erilaista Anjas sorttia löytyy. Niissä on enimmäkseen maisiutulossa on enimmäkseen liikaa sokeria ja suolaa. Siitä on kyse. Mikä on silloin tällaisen hyvän maissihiutaleen ravitsemusprofiili. Miten tämä lasketaan tämä? Pitäisikö sokerin tason olla tietyn rajan alla vai pitäisikö tarkastella, mikä on teknisesti mahdollista toteuttaa? En ole ikinä ymmärtänyt, enkä usko, että koskaan ymmärränkään. Monissa suhteissa olen Machu Dakisin ja komission terveyden terveyspääosaston kanssa samaa mieltä siitä, että näitä asioita on vastattu aivan riittävän pitkään, mutta minun mielestäni näitä terveysväittämiä koskeva lainsäädäntö on huonoa lainsäädäntöä, ja huono lainsäädäntö joudutaan aina uudistamaan rukkaamaan uudelleen kuntoon, kun havaitaan, että virheitä on tehty. Silloin komissaari Byrne kaksi viikkoa tämän direktiivin julistamisen jälkeen joutui antamaan asiakirjan, jossa hän korjasi joitakin epäkelpoja kohtia tässä lainsäädännössä. Ja hän silloin totesi, että asia olisi voitu hoitaa paremmin. EFSA ei ole aina, joka ponnistelee, mutta vaikuttaa siitä, että komissiokin ponnistelee samoin ongelmien kanssa. Kun tarkastelee tätä lainsäädäntöä, voidaan tietenkin tarkastella, mikä on mahdollista, sitten tehdä vain, mikä on mahdollista, tai sitten katsotaan, että komissio voi ottaa komiteologiamenettelyn käyttöön. Ei siinä mitään. Minun mielestäni pitäisi olla rehellinen lähestymistapa, rehellisempi kuin se, mitä Hatsudakis ehdotti. Mitä sille tapahtuu? Ensinnäkin äh, oliviöljyn tuottajat nostavat taka, taka, nousevat takajaloilleen 100 prosenttia rasvaa, mutta se on terveellistä. Entä sitten rypsiöljyn tuottajat? Entä sitten poikkeukset? Se on kyse perinteisistä elintarvikkeista, sellaisista elintarvikkeista, joita ei ole esipakattu. Ja sanotaan, että tämä koskee vain pakattuja elintarvikkeita hyvät ihmiset. Ei tämä ole oikea tapa hoitaa lainsäädäntöä Euroopan tasolla. Herra Hatsudakis totesi jotakin seikkoja siitä, että pitäisi olla järkevämpi lähestymistapa ja totesi, että poikkeuksia tulee. Poikkeuksiin ei puuteta. Haluaisin todeta yhden seikan vielä, kun nyt kun on kyse terveysväittämistä ja ravitsemusprofiileista, niin ensin tarkastellaan sitä, mitä on kielletty ja tämä ei kyse, mikä on kielletty, eikä kyse ole myöskään näistä merkinnöistä, vaan pikemminkin tuotteiden ominaisuuksista ja mahdollisista väittämistä, joita voidaan antaa tuotteen ominaisuuksien ja vaikutusten suhteen. On todettu, että huolimatta siitä, että yksi ravitsemusprofiilin osio ei toteudu, voidaan silti antaa terveysväittämä, mikäli tässä viitataan siihen, että jokin tietty sokeri- tai suolapitoisuus on yrittänyt mikäli poikkeus on vain yksi voida väittämä antaa. Osittain katson, että asiakirja tai ehdotus on hyvä, mutta olisi myöskin hyvä todeta, että jalostetutkin elintarvikkeet otettaisiin huomion kohteeksi. EFSAn raportti, joka saatiin tammikuussa, ei minua paljon tehnyt viisaammaksi. Mikä luodaan eri kategorioita? Ovatko kaikki jogurtit esimerkiksi Ehkä olen tyhmä, koska en ymmärrä, mistä on kyse. Miten tehdään ero tiettyjen asioiden välillä? Miten voidaan määritellä, mikä on hyvä rajallisuusprofiili ja mikä ei? Onko kyse itse tuotteesta tai tuotteen valmistajasta vai pitäisi olla tieteellinen näyttö siitä, minkälaista rasvaa pitäisi olla jogurtissa ja kuinka paljon jogurtissa on rasvaa, että sitä voidaan sanoa terveeksi onko se 0,5 prosenttia vai 1 prosentti vai mihin se raja vedetään luulen, että tämä asian käsittely menee vielä hieman aikaan. Ja tietystikin parantamisen, parantamisen varaa saattaa sitten tulla näköpiiriin vasta myöhemmässä vaiheessa ja sitten joudutaan taas uudelleen rukkaamaan tätä lainsäädäntöä. Thank you very much, Mrs. Sauken, once more. Kiitos ja Rova Auken vielä kerran. Toinen kierros. Ja, äh, man kan sige tak til kommissionen for svaret. No niin, kiitän tässä paljon komissiota tästä vastauksesta joka jollakin tapaa vahvistaa liikkeellä olevia huhuja. Todellakin minä kuulin ihan hyvin, mitä oli tekeillä, mitä oli tapahtumassa ja sitten mitä mä ajattelin, missä todella oli toteutumassa. Nythän asia monimutkaistui Dagmarin puheen jälkeen. Todellakin vaikuttaa siltä, että on vähän aikaa jäljellä. Onko tämä todella näin monimutkaista saada tietoa ravitsemusprofiileista? Onko se näin? Eikö voi saada selkeää täsmällistä vastausta, että tästä tästä tuotteesta se ei voi olla siinä, koska se ei ole hyvä terveydelle, jos näin ei ole. Eikö silloin ole selkeyttä vaadittu, jos ei ole riittäviä ravintoaineita kyseisessä elintarvikkeessa, että olisi hyvä terve- terveydelle se, ja se tuote on hyvä, koska siinä on tarpeeksi kuituja, mutta jos on samalla on paljon sokeria, niin eikö sitä voitaisi silloin esittää, että se ei ole hyvä terveydelle? Minä luulen, että pitää odottaa mitä tulee komissiolta, mutta korostaa, että me olemme erittäin tarkkaavaisia. Me seuraamme huolella sitä, mitä on tekeillä, koska mehän tiedämme kaikki, että on erittäin tärkeää, että kuluttajat voivat saada ö, oikeaan aikaan oikeata tietoa, mitä heidän syömässään ruoassa on ravintoaineita, mistä heidän syömänsä ruoka koostuu, eikä kuluttaja saa johtaa harhaan. Eli todella kysymme komissiota komissiolta komissiolta toimimaan siten, että tiedotus noudattaa poliittisen puolueettomuuden sääntöjä silloin, kun äh, he puhuttelevat parlamenttia tai jotakin puolueryhmää, mutta myös äh, toimivaltaista valiokuntaa. Okay, thank you very much. Kiitokset. Seuraavaksi Raziber, olkaa hyvä. Danke, Herr Präsident. Ich glaube, wir stimmen alle darin überein, dass wir Kiitos puheenjohtaja. Minä uskon, että olemme kaikki samaa mieltä siitä, että meidän väestömme, meidän kansamme kuluttavat terveitä ruoka- ja ravintoaineita. Se kai on kiistämätön tavoite meillä kaikilla. Mutta meidän täytyy tajuta, että ylipaino on yhä yleistyvä ilmiö e, ja sille pitää antaa aivan erityistä huomiota. Sitä pitää seurata tarkasti. Nämä ravitsemusprofiilit, nämä terveysväittämät eivät välttämättä ole mikään sekä sotku. Me tiedämme, että niiden avulla voimme, emme niiden avulla voi ratkaista kaikkia ongelmia. Dagmar roth viittasi siihen, mitä tieteellistä pohjaa tai näyttöä komissio käyttää silloin, kun se määrittelee ravitsemusprofiileja ravitsemuskysymyksissä on olemassa erinäisiä koulukuntia, ei vain kahta kolmea tieteellistä suuntaa on ole vain esimerkiksi kun kyse on tuoreista ilmeistä tai vihanneksista, jotkut väittävät, että niillä voi pidentää ikää ja estää syöpiä, mutta vaihteleva ravitsemus ruokavali on aivan yhtä terveellinen, jotkut sanovat, joten näkemyksiä menee suuntaan ja toiseen. Minun mielestäni komissio, komissio pitäisi voida perustella päätöksensä näissä asioissa, eikä pitäisi tarkastella pelkästään sisältöä elintarvikkeen ainesosaluettelo, vaan tietty matriisi pitäisi olla jonkinlainen kehys, jonka sisällä tarkastelee tarviketta ja minkälaisista ää, suhde, suhteista myöskin kyse ainesosien välillä. Tietystikin rationaalisesti pitäisi tehdä päätöksiä. Kuluttajan täytyisi tiedon perusteella päätöksensä tehdä. Jokapäiväisessä elämässään kuluttajat eivät tee aina rationaalisia päätöksiä, eikä rat, eivätkä rationaalisista syistä tee valintojaan. Minua kiinnostaisi, mitä psykologisia tutkimuksia komissio on tehnyt tai tilannut sen suhteen, että saataisiin selville, minkälaiset väittämät tai seikat vetoavat kuluttajan, kun kuluttaja tekee ravitsemukseen liittyviä päätöksiä, ja sitten voitaisiin tarkastaa, miten voidaan vaikuttaa kuluttajan valintoihin. Esimerkiksi mikäli on jotakin varoituksia elintarvikkeissa, saattaa ottaa kuluttajat, kuluttajat ihan uhallaankin juuri niitä elintarvikkeita, joissa on näitä varoituksia, mukaan luettuna lapset. Joten nyt pitäisi tarkastella sitä, että kuluttaja ei ole aina rationaalinen olio, miten hänelle voidaan vaikuttaa, miten komissio on ottanut tämän ilmiön huomioon Onko tutkimuksia tehty? Entä sitten tämä toinen taso? Pitäisikö olla väittämiä enemmän tai vähemmän ja mitä kriteereitä käytetään silloin, kun tutkimuksia tehdään ja miten sitten kuluttajan voidaan vaikuttaa vai voidaanko? Thank you very much. Uh... Kiitokset. Viimeinen nimi. Rova Zomer. Sommer, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että tulin paikalle näin myöhään, koska autobaanalla meni hieman enemmän aikaa kuin luulen. että etten kuullut sitä, mitä herra Hadjidakissa totesi. Kuulin vain hieman Rova Roth-Perentin kommentteja. Viimeisen minuutin suurin piirtein ehdin hänen kommenttejaan kuunnella. Ja myöskin se, mitä Richard Zeber sanoi. Hedelmät ovat terveellisiä Muistan, kun olin keskustelemassa terveysväittämistä, esitin kysymyksen komissiolle, miten suhtaudutaan hedelmiin, koska olemassa hedelmiä, jotka ovat makeampia kuin toiset hedelmät. Voidaanko sitten sanoa ylipäänsä, että tuoreet hedelmät ovat terveisiä kun hedelmäkin on monenlaisia? Minun tuolla tarkoitin tämän vitsinä. Mutta komission edustaja valikunnassa totesi, että ei, ei, ei tämä ole niin yksinkertaista, koska jotkut hedelmät sisältävät aivan liian paljon sokeria ja sen vuoksi ei voida yleisesti ottaen sanoa, että hedelmät ovat terveellisiä. Ei tämä enää käy päänsä. Onneksi tuosta keskustelusta on nyt päästy eteenpäin, koska tämä oli aika järjetöntä. Jotkut edustajat, vihreätkin edustajat muistaakseni, totesivat, että joka päivä pitäisi arvioida hedelmiä uudelleen koska joskus edemmissä on enemmän vettä, joskus vähemmän vettä. Ja tietystikin silloin sokerin määräkin muuttuu. Hedelmien rakennettu muuttuu päivittäin, mutta minun mielestäni tämä nyt oli hieman jo hakoteille menevää, aika järjetöntäkin keskustelua. Olen iloinen siitä, että aivan ilmeisestikin nyt on tulossa poikkeuksia sääntöihin silloin, kun arvioidaan yksittäisiä elintarvikkeita ravitsemusprofiilin suhteen kynnysarvo suolaa, tyydytteitä rasvoja ja sokeria varten ollaan antamassa. Olen aina varoittanut siitä, että alkuperäisessä muodossaan juuri peruselintarvikkeet joutuisivat huonojen, huonoon valoon ravitsemusprofiilin vuoksi. Rajudakiessa muistan, että kolme neljä vuotta sitten viittasin jo leipään liittyvän ongelmaan. Kaikki leipä ei ole samanlaista Etelä-Euroopassa käytetään valkoista leipää, jonka suolapitoisuutta on vaikea verrata Pohjois-Euroopan tumman leivän suolapitoisuuteen. Herra Hadjudakis oli hieman yllättynyt tuollaan, kun huomaten asiasta, koska hän ei tiennyt asiasta yhtään mitään. Tietystikin tämä on täysin normaalia, ettei kaikkia voi tietää, koska elintarvikkeita on Euroopassa niin kovin montaa sorttia. Ja meillä on erilaisia alueellisia erikoisuuksia, jotka ei kaikkia voi tuntea ja tietää. Siitä huolimatta sitten tämä on osa meidän kulttuuriamme, juuri nämä alueelliset erikoistuotteet. Monien satojen vuosien ajan näitä on syöty, eikä kukaan niihin ole vielä kuollut. Euroopassa ja muissakin teollisuusmaissa ihmiset vain lihovat. Meidän täytyy painottaa seikka, joka on usein otteeseen todettukin. Pelkään merkinnällä ei voida muuttaa ihmisten tottumuksia. Ihmisiä täytyy tiedottaa ja lastentarhoista lähtien täytyy tehdä valistustyötä ja myöskin vanhemmat täytyy ottaa lasten ravitsemustalkoisiin mukaan, jotta voidaan välttyä liikalihavuudelta Euroopassa peruselintarvikkeet, jotka tulevat maatalouden puolelta, niin täytyy kiinnittää myöskin huomiota. Se on kyse terveysväittämistä ja näistä profiileista ja niitä koskevasta asetuksista. Tämä oikeastaan saatiin komissiosta ehdotuksena ja tarkoitusperänä oli välttyä harhaanjohtavalta mainonnalta ja harhaanjohtavilta väittämiltä, mutta nyt on tullut yhä selvemmäksi se, että nyt ei ole kyse niinkään kuluttajien harhanjohtamisesta, vaan pikemminkin ravitsemuskasvatuksesta, valistuksesta on kyse. Ylhäältä alaspäin tapahtuvasta valistuksesta on kyse. Siihen nyt pyritään julistamalla jotkut elintarvikkeet epäterveellisiksi ja samalla pakotetaan jotkut jo, tuotteet jopa pois markkinoilta. Ja tämä on ikään kuin poliittisesti, poliittisesti tehtyä terveyskasvatusta, mutta tieteellistä taustaa pitää tietenkin olla. Tiedepuolella sanotaan, että ei tämä ole niin helppoa. Se, että tarkastellaan yksittäisiä suosita vain yksittäisiä elintarvikkeita, niin tämä vääristää kansalaisen ravitsemustottumuksia liian yksipuolisen suuntaan. Liik- li- ja tässä ei oteta huomioon sitä, liikkuuko ihminen esimerkiksi vai ei. Ja minä näen, että nämä ravitsemusprofiilit ovat edelleenkin yhtä järjettömiä kuin aikaisemminkin, kun on kyse peruselintarvikkeista ja paikallisista erikoisuuksista. Niin niihin viitataan vain ohi mennen. Ja minun mielestäni tämä koko konsepti ei tämän vuoksi voi toimia. Tämä on poliittinen pyrkimys ja kynnysarvotkin on määritelty poliittisesti. Sen vuoksi minä en voi katsoa, että EFSA yksin voi pohtia näitä kysymyksiä. Minun mielestäni se tärkeää, että parlamentti omaisi tällaisen tarkastelumahdollisuuden, valvontamahdollisuuden ja tietystikin neuvostokin täytyy mukaan. mukaan. Kyse on poliittisista päätöksistä, jotka liittyvät kynnysarvoihin ja profiileihin ilman mitään tieteellistä vedenpitävää näyttöä. Minä katson, että elintarvikkeiden suhteen ei tällä, tässä suhteessa tällä tavalla päästä puusta pitkään. Meillä on erittäin tiukkaa elintarvikelainsäädäntöä jo nyt olemassa koko Eurooppaa varten. Eikä elintarvikkeita voi liimata yksinkertaisesti huonoiksi. Pikemminkin on tärkeää, että ihmiset syövät monipuolisesti ja liikkuvatkin hieman. Peruskäsitykseni, joka liittyy näihin ravitsemusprofiileihin on sinänsä kielteinen, mutta onneksi tähän tulee sentään jotakin poikkeuksia niin, että kuluttaja ei täysin voida höynäyttää, varsinkaan nyt kun vaalit lähestyvät. Kuluttajan etuja täytyy pitää silmällä. Toivottavasti seuraavalla vaalikaudella voidaan saada elintarvikkeiden merkintöjä koskevan direktiiviasiaa kuntoon niin, että koko tämä ravitsemusprofiiliasia voidaan haudata, koska peruskysymys on se, että ilman tieteellistä näyttöä tämä koko homma ei kerta kaikkiaan voi toimia. Thank you very much indeed, uh, Mrs. Auken, Kiitoksia, Rova Auken. Sai huomioni tässä. Olkaa hyvä. Nu skal vi ikke tage den diskussion. Minä pyrin olemaan lyhyt. Emme ryhdy tässä uudestaan keskustelemaan. Me hyväksymme sen, minkä hyväksymme ja meidän täytyy pysyä kannassamme. Mutta jos nyt sanotaan, että hedelmät ovat hyvää terveydelle, meillä on koko joukko ihmisiä, jotka kär, ovat, kärsivät sokeritaudista, sairastavat sokeritautia ja ja kuitenkin voidaan mieltää, että he ovat, hyvä, hy, ovat ihan terveitä, mutta heidän täytyy pidättäytyä syömästä joitakin hedelmiä ja tyytyä vihanneksiin. Ja on hyvin harvat ihmiset tietävät, että on enemmän sokeria kreipissä kuin esimerkiksi appelsiinissa, jolloin meillä täytyy olla siis yleistiedot, jotta voimme välttää ihmisten tapaturmaisilta kuolemiltakin jossain tilanteissa. Eli siis totta kai joitakin asioita halutaan pitää salaisina tai halutaan sanoa, että tämä on alueellinen erikoisuus tai alueellinen ruokalaji. Tämä on aika tyhmää puhetta. Ihmisillä pitää olla mahdollisuus saada selkeää, riittävää, luottavaa tietoa. Ja tässä puutun se, mitä Rova Korbei sanoi. Jos on poikkeuksia, niin silloin meillä pitää olla poikkeuksia myös silloin, kun puhutaan jostakin, mikä on hyvää terveydelle jos puhutaan rasvapitoisuuksista, ihmiset, jotka kärsivät kolesterolista, heidän tulee välttää näitä ravintoaineita, elintarvikkeita, mutta he eivät myös aina tiedä, miten välttää näitä elintarvikkeita. Mutta mahdollisuus pitää, ta, ta, pitää taida valinnan mahdollisuus kaikille. Okei. Okay. Time... Hyvä. Meillä on aivan riittävästi aikaa. Annan puheenvuoron kaikille useammankin kerran. Voimme keskustella asian läpi uudelleen. Ja jos joku on täynnä hedelmän syömisen jälkeen. En tiedä, onko niin, mutta olkaa hyvä. Puheenvuoron teille. Ähm, ganz kurz darauf eine Antwort. Also die... Vastauksena voisin todeta, että kun tarkastellaan näitä elintarvikkeiden merkintöjä, tätä koskeva direktiivi on tulossa. Olen iloinen siitä, että elintarvikkeissa lukee päällä, mitä ne sisältävät. Tätä olemme aina peräänkuuluttaneet ja näin tulee käymäänkin mutta miten sitten arvioidaan elintarviketta sisällön valossa? Tämä on poliittinen päätös. Totesin vain rouva kollegalle, että voimme keskustella ainoastaan tällaisesta keskivertokuluttajasta. Keskivertokuluttaja on henkilö, joka on suurin piirtein terve. Ja sori nyt vain, emme voi ikinä ottaa kaikkia mahdollisia potilasryhmiä huomioon silloin, kun laadimme lainsäädäntöä. Silloin, kun on kyse yleisestä elintarvikkeiden merkinnästä, ei tästä olisi yhtään mitään. Minäkin mielen tekisin näin, mutta ei tämä onnistu. Keskivertokuluttaja on tässä, kes, suhteellisen terve keskivertokuluttaja on tässä kaiken huomion keskipisteenä. Kiitokset tästä. Seuraavaksi komission edustaja, koska täällä on esitetty niin paljon kysymyksiä, että ne vaatinevat vastausta. Rova, herra Matsidakis, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. I cannot imagine... Kiitos. En voi kuvitellakaan, minkälaisia kysymyksiä meillä sitten on, kun meillä on varsinainen luonnosteksti käsillä mutta pyrin vastaamaan niihin kysymyksiin, joita nyt on kysytty erityisesti Rava Kobei. Haluan tehdä selväksi, että kun puhumme poikkeuksista, kuten asetuksessa säädetään, tarkoitamme poikkeuksia siitä, että ei tarvitse esittää ravitsemusprofiilia, eli sellaiset ruoat tai ruoka kategoriat, jotka, joille ei aseteta tällaista ravitsemusprofiilivelvoitetta, niissä voi olla tällaisia terveysväitteitä, jos niille on tieteellistä todistusaineistoa ilman, että jotain rajoituksia on. Tämä, tätä tämä poikkeus tässä tarkoittaa. Mutta kielto, kielto esittää terveysväitteitä on jo nyt olemassa olevassa asetuksessa sellaisten terveysväitteiden osalta, jotka liittyvät alkoholijuomiin. Alkoholijuomien osalta ei saa esittää terveysväitteitä ainoastaan niiden, sen liittymäkohdat energiaan mm, voidaan ottaa esille. En ole aivan varma, miten kun sanoitte, että kuluttajille on ravitsemusprofiileilla viestittävä asioista. Luulen, että Rova Sommer vastasi samaan eh, Rova Aukkenin kysymykseen ja ravitsemusprofiilit, kuten sanoin ensimmäisessä niin ne eivät ole viestejä suoraan kuluttajille, vaan ne menevät sen suorattimen kautta voidaanko terveysväitteitä esittää tiettyistä tuotteista. Ja tältä osin haluaisin vastata Roa Seberille, koska kuluttajathan tekevät useiden kriteerien pohjalta ostopäätöksensä maku, hinta, ehkä ravitsemussisältökin. Kuitenkin kun keskustelimme asetuksen hyväksymisen yhteydessä asiasta ravitsemuskriteerit otetaan yhä kasvavassa määrin huomioon, kun kuluttajien tietoisuus kasvaa ruokavalion ja ravitsemuksen välillä. Ja olen samaa mieltä Rova Somerin kanssa – olemme suurelta osin kaikista asioista samaa mieltä, vain muutamissa asioissa näkemyksemme eroavat, että koulutus, tiedottaminen on ensiarvoisen tärkeää kuluttajille. En voi olla siksi samaa mieltä siitä, että elintarvikkeiden merkitseminen ei olisi yksi keino tiedottaa kuluttajille asioista ja auttaa heitä tekemään oikeita valintoja Minusta hän myöntää kyllä, että ravintosisältömerkinnät varmasti auttavat kuluttajia oikeaan suuntaan. Kuitenkin tällaiset väitteet ovat vapaaehtoisia. Ne eivät ole pakollisia merkintävaatimuksia. Ja tässä vaiheessa ravitsemusprofiilit astuvat kuvaan. Rova Zeber on esitetty, että terveysväitteet ovat sellaisia faktoja, jotka vaikuttavat kuluttajien valintoihin, kun he ostavat elintarvikkeita. Siksi ravitsemusprofiilien tavoitteena on varmistaa se, että kuluttajaa ei johdeta harhaan siinä mielessä, että nämä väitteet, terveysväitteet esittelevät ainoastaan myönteiset vaikutukset, kun taas tuotteella voi olla jotain kielteisiäkin ominaisuuksia, vaikka olenkin Rova Suomerien teidän kanssa samaa mieltä siitä, että kokonaisruokavalio on se tärkein vaikuttava tekijä. Kuitenkaan EFSA ei voi tässä nyt määritellä ravitsemusprofiileja. Ravitsemusprofiilit ovat komission toimivallassa pysyvän komiteamenettelyn kautta ei minkään valitun toimivaltaisen viranomaisen kautta. Tämä on asetuksessa kuvailtu. Kyseessä on siis tarkistusmenettelyn sisältävä ähm, komitologiamenettely. Sitten kun tämä päätös on pysyvässä komiteassa tehty, sen jälkeen komissio yhdessä jäsenvaltioiden kanssa äh, ja parlamentin kanssa yhteistyössä tekee lopulliset päätökset. Luulakseni, ai niin vielä, yksittäisistä tuotteista emme näitä ravitsemusprofiileja laati, vaan meidän suuntamme on toisenlainen. Meillä on siihen ihan eri teksti, vaan meillä on tiettyjä elintarvikekategorioita, jotka ovat erityisen tärkeitä kokonaisruokavaliossa, että ottaisimme huomioon ne ja voisimme laatia vähän tarkempia ravitsemusprofiileja niille kuin tällaisille äh, tavanomaisille elintarvikkeille. Okay. Thank you very much indeed. Kiitokset kovasti tästä. Pari puhujaa vielä puhujalistalla. listalla. Weber. Nyt kun kerran aika on vielä, niin voin esittää kysymyksen vielä uudelleen. Komission edustaja ei nimittäin vastannut. Hän väittää, että kaikki kuluttajat tekevät rationaalisia päätöksiä. Minä kysyin, onko komissio tehnyt tutkimuksia siitä, mitä kriteereitä noudatetaan silloin, kun kuluttaja tekee päätöksiään muuten kuin rationaalisesti. Komission edustaja väitti, että kriteerit ovat selvillä ja kuluttajat ovat rationaalisia, mutta tutkimukset osoittavat kyllä aivan muuta. Onko komissio itse laatinut tutkimuksia kuluttajien käyttäytymisestä? Okei, okay, uh, Mrs. Auken. Sitten Rava Auken. Jeg om vi kommissionen lave... En tiedä, jos me pyydämme komissiota tekemään tästä myös tutkimustyötä. Kyllä, kai komissiolla muutakin puuhaa riittävästi tällä hetkellä. Mikä on valitettavaa on, että äh, lobbauksen jälkeen me olemme yhä tässä tilanteessa. Se, mitä nyt on kuultu, on ihan ilmiselvää, että on harjoitettu tietynlaista painostusta, että kaikkia vaan lykätään, lykätään, lykätään ja nyt taas lykätään tämäkin seuraavalle lainsäädäntökaudelle. Ei muuta. Kiitän komissiota vastauksesta kuitenkin. Okei. Okay. Uh. Äh. Hyvä. Herra Matsudakis, haluatteko vielä lisätä jotain vastaukseenne, äh, vastataksenne herra Zellersin kysymykseen? Kiitos, herra puheenjohtaja. Vastaus on ei. Komissio ei ole antanut toimeksiantoa tutkimuksesta kuluttajien käyttäytymiselle. Kuitenkin on olemassa tutkimuksia, joita komissio on käynyt läpi täysin tietoisena siitä, että ravitsemus väitteet eivät ole kaikille kuluttajille se mm, käänteen tekevä ratkaiseva tekijä kulutusvalinnoissa. Kiitän. Tämä oli tämän päivän esityslistan viimeinen kohta. Kiitän kaikkia keskustelusta. Toivottavasti kaikki saavutte tänne huomenna. Meillä on huomenna hyvin kiireinen esityslista. Se on viimeinen kokouksemme. Toistan vielä. Pyydän teitä kaikkia saapumaan yhteiseen kuvaan lounaan aikana ja sitten vielä lasilliselle kokouksen jälkeen illalla huomenna. Kiitos ja hyvää illanjatkoa.